Okay, friends. Uh, well... No niin, ystävät, tervetuloa tähän kokoukseen, missä meillä on nyt äänestys edessämme eikä mitään muuta. Teillä kaikilla on äänestyskorttinne, toivottavasti. Aloitamme äänestyksen tarkistuksella 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 295 koneäänestyksenä. Amendment 295 siis kyseessä. Tarkistamme sen in favor. Puolesta tai vastaan. Olette käyttäneet nyt konettanne. Selvä. Äänestys on päättynyt. Hylätty 23. 20 oli tulos. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 296 raukeaa. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 301 raukeaa. Seuraavaksi 302 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 309 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistamme 309. And the vote is open on 309 and Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. 310 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 311 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty, sanoisin. Tarkistamme 311 Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 311 hylätty. 23, 23. 313 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 314 vedetty pois, samoin 315 Seuraavaksi komission teksti artikla 2.1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme kaksi. Anteeksi. Amendment 22. Tarkistus 22. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta ääntä. Tarkistus 23 yhdessä 321 kanssa puolesta vastaan. Tyhjää. Anteeksi, en nyt näe. Tämä täytyy tarkistaa. 23 ja 321 yhdessä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 26 vasta ääntä. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme 24. Äänestys alkaa ja päättyy. Kyllä, hylätty. Kuuden äänen turvin. 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, niin kuin toinenkin, mutta tarkistamme senkin. 25 äänestys alkaa, tarkistus 25, äänestys päättyy. Hyväksytty neljän äänen turvin. Tarkistus 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 325 anteeksi kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Pahoittelut 342 raukesi, sillä me hyväksyimme tarkistuksen 309. Siis emme hyväksyneet sitä, joten 342 raukeaa. Sitten 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 343 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 27 puolesta. Okay, it's not put to the vote. Tästä emme siis äänestä. Tästä kaksi seiskasta. Ei, siis siitä äänestetään 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3, 4, 4 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 345 raukeaa, 346 raukeaa, tarkistus 28 ja 347. Näistä äänestetään yhdessä. Aha, ne raukeavat. Pahoittelut, toteaa puheenjohtaja. Kompromissi J puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 354 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 356 raukea. Kompromissi L puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 360 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3, 6, 1 raukeaa. 3, 40 ja 41 ovat identtisiä tarkistuksia puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 367 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty, mutta tarkistamme. Tarkistus 32. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 368. En, me äänestämme siitä. Hyvä, selvä. 368 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi O puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 371 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 300 tarkistamme. 371 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, se on hylätty. Kolmesta seitsemänkymmentä. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 376 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme tarkistuksen 40. Äänestys on päättynyt. Hylätty kolmen äänen turvin. Kompromissi R puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 385 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme 385 Äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Kompromissi S puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Hyväksytty. Aha, selvä. Kompromissi T puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme, yhdeksän, seitsemän. Kolme, yhdeksän, seitsemän, kolme, yhdeksän, kahdeksan, kolme, yhdeksän, yhdeksän ja neljäsataa otetaan yhdessä. Ymmärsittekö puolesta? Meillä on neljä identtistä tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 402, 403, 404, Ne, jotka puoltavat näitä kolmea, 402, 403, 404, nämä otetaan yhdessä. 401 raukesi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme 41. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 405 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 406 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 407 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. Tarkistuksen 42. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhden äänen turvin. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 412 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 413 raukeaa. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 418 yhdessä 419 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 420 ja 421 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 428 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme 428. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 429 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4.30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. EPP yksi liikaa. Selvä. Katsotaanpa tulos. Hylätty. Kahden äänen turvin. Sitten kompromissi Y. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Tarkistetaan. 45. Äänestys alkaa ja päättyy ja se on hylätty. Tarkisto 434 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Sitten kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AE puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 raukeaa ja samoin 458. Seuraavaksi tarkistus 59 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi AF puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. And we go to amendment 70. Sitten tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 raukeasten kompromissi AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset 328 ja 329 yhdessä puolesta Tarkistus 98 hyväksyttiin, joten näistä on äänestettävä. 328, 329. No niin. Eli 328, 329 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 ja 331 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332, 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko 332 ja 333? Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 334 koneellisesti. EPPn edustajat täällä eivät nosta käsiään. Tarkistetaan siis 334 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä vain. 338, 339 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AO puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 499, ei kun, ei sitä äänestetä. Ei vaan kyllä sitä äänestetään. Tarkistus 499 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 499. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 ääntä puolesta. Kompromissi A A6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 510 raukeaa. Samoin 511, sitten kompromissi AY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment sitten tarkistus 522 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 336 raukeaa, sitten kompromissi A, Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BA-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissit Seta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 553 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 554 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 555 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 555. Äänestys alkaa. Ja äänestys pian päättyy. Nyt se päättyy. Hyväksytty. Kolmella äänellä. Sitten 231 puolesta vastaan tyhjää ylätty 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 233 puolesta. Aina tarkistaa 232 tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa ja äänestys nyt päättyy. Kyllä, se on hyväksytty. Sitten 233 puolesta vastaan tyhjää. Pitää tarkistaa tämäkin. Äänestys alkaa. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kolme yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan 239 ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy ja se on ylätty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan ylätty 240 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 241. Haluatte 240 siis tarkistaa. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 240. Ja äänestys päättyy. Ja se on ylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää ylätty, 242 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 243 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 243 tarkistetaan vielä. Ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Se on hylätty. 2, 4, 5 puolesta vastaan. Haluan tarkistaa tämän 5. Äänestys alkaa. Ei, olen pahoillani. Kaksi, neljä, viisi. Kyllä, äänestitte jo sitä jo, kyllä. Ja nyt se on hyväksytty. 35 ääntä puolesta. Sitten johdatuksen kappale 5, tarkistus 4 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 249, 250 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 251 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 252 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 255, 256, 257 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 253 raukeaa, 258 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 259 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty 29 vastaan. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty, luulisi, mutta tarkistetaan 261. Ja äänestys päättyy hyväksytty viisi ääntä enemmän. Tarkistus 6 raukeaa kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kuusi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan tarkistus seitsemän ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 279 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 9 puolesta vastaan hyväksytty. 282 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 285 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi F, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 289 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kielinen tarkistus. Sitten tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 291 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 14. Raukea 2, 9, 2 raukeaa. raukea, 9, Äästääkö siitä? Joo, 294. Äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten koko lausuntoluonnos muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja olette äänestäneet kaikki. Hyvä. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty 46 ääntä, puolesta eikä yhtään vastaan. Ja kiitokset esittelijälle hyvästä tehdystä työstä. Kiitokset, että saavuitte paikalle. Ja näin meidän kokouksemme päättyy. Next meeting, just... Niin seuraava kokous, haluan muistuttaa teitä vielä 11.12. huhtikuuta Brysselissä ja 25. huhtikuuta myös Brysselissä. Kiitoksia.